Ladies and let us start. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaanpa valiokunnan kokous. Hyvää huomenta teille kaikille. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Ennen kuin luen koordinaattorin kokouksen päätökset, haluaisin muistuttaa teille vielä, että tarvitsette äänestyskorttejanne tänään, joten valmistautukaapa tämän asian suhteen. Haluaisin kertoa teille, että esittelijän pyynnöstä kohta 15 lykätään myöhemmäksi äänestämme näistä vähäisistä vaatimuksista kuukauden kuluttua. Sitten koordinaattoreiden päätökset. Parlamentti tulee kuulemaan YK on erityisedustaja ihmisoikeuksista ja kulttuurikysymyksestä toukokuun 5. tai 6. päivä videokonferenssin kautta kuulemistilaisuusten tilaisuuksien ohjelma ja valitus, valiokunnan matkat. Tämä aikataulu toimitetaan teille toukokuussa. Esittelijänä 2016 talousarviossa on puheenjohtaja. Ylimääräinen valiokunnan kokous voidaan järjestää 27. huhtikuuta illalla Luxemburgin puheenjohtaja valtio kutsutaan Jurin valiokuntakokoukseen heinäkuussa. Oikeudellinen yksikkö kutsutaan kertomaan lainsäädännön tarkastelusta valiokuntaan. Valiokuntamme edustaja YK on vammais sitten henkilöiden yleiskokouksen raportoinnista. Tähän on Rova Hautala. Komission neuvoston ja tuomioistuimen kanssa järjestetään epävirallinen kokoontuminen varjoesittelijöiden kokouksen jälkeen 28. huhtikuuta Strasbourgissa. Ja sitten mitä tulee lausuntoihin, Rova Hautala on valmistelijana tässä lainsäädännön, kolmansien maiden hyväksymän lainsäädännön ekstraterritoriaalisessa soveltamisessa. Ja herra Duda taas hoitaa lausunnon, joka liittyy yhtenäis yhdistetty digitaalisen yhtenäismarkkinoiden päätöksen. Tässäpä olivat koordinaattoreiden päätökset ja siirrymme kohtaan 14 esityslistallamme. Järjestämme tässä koneäänestyksen. ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta teillä on siellä äänestyskortit koneissanne. Äänestämme koneellisesti tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eikö vielä? Äänestys on vielä avoinna. Hyvä. Äänestys päättyy. Tämä hyväksyttiin. 21. Puolesta kaksi vastaan ja ei tyhjää ääniä. Kohta 15 on lykätty myöhemmäksi. Kohta 16. Syyttömyysolettamaa koskettavia, koskettava lausunto tässä. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ah, puheenjohtaja korjaa. We first, uh, uh sorry, we first. Siis, korjaan aikaisempaa. Uh, sorry. Uh, so, amendment... Uh, Eli ensimmäisenä tarkistus 65 kädennostolla puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta 9 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Seuraavaksi Kompromissi kaksi kahdessa osassa. Kädennosta äänestyksellä ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 8 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Näyttäisi samalta tulokselta, eli hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Kompromissi 5. No, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 83. Puolesta. Puolesta vastaan, Tyhjä. hylätty. Tarkistus 18 puolesta Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. amendment 85. Tarkistus 85 puolesta Vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä hylättiin. 10 puolesta 12 vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä hyväksyttiin. Kompromissi 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti ihan varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. hyväksyttiin. Amendment uh, 100 and... Seuraavaksi tarkistus 113 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä hylättiin. Uh, uh, Amendment 100 and Tarkistus 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Kenties hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33. Puheenjohtaja korjaa, siis kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämän koneellisesti. 26, Meillä on jo 26 äänestävää jäsentä, mutta tämä on mahdotonta, koska jäseniä on vain 25 valiokunnassa. Herra Pudan ei pitäisi äänestää. So that has been adopted. Tämä hyväksyttiin. 39 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Ja tämä hyvä. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Tämä hyväksyttiin. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49. Ah, se on samanlainen. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Vielä yksi äänestäjä. Äänestys päättyy. Tämä hylättiin. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lausunto kokonaisuudessaan puolesta. Ah, tämä tehdään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. And we continue uh, with you uh, know, point number 17. Uh, Jatkamme kohdasta 17. Asianajajan ammattiin pääsystä Espanjassa. Käden nostolla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 18. Äh, Rova Hautala haluaa käyttää puheenvuoron. Like to say that. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että minun käsittääkseni ei ole mitään syytä lyhtää lähteä kyseenalaistamaan oikeusperustaan, niin kuin komissio on ehdottanut, mutta haluaisin korostaa sitä, että jurivaliokunnan olisi suositeltava ympäristö kansanterveys- valiokunnalle, ettei muutettaisi oikeusperustaa niin kuin komissio on ehdotettu, ellei sitten asetuksen merkittäviä kohtia muuteta niin, että voitaisiin lisätä vielä uusia oikeusperustoja. Olen yhtä mieltä tästä ehdotuksesta koskien oikeusperusta, mutta esitän tämän huomautuksen, että mahdollisesti, jos tulevaisuudessa tulee merkittäviä muutoksia, niin kuin Envi on ehdottanut, niin se on mahdollista, mutta ei meidän ole nyt syytä tähän puuttua. Mr. Voss. <clears throat> Ähm, Mielestäni päätös on tällaisenaan hyvä, koska minusta tuntuu, että tämä on juridisesti järkevä. Se, mitä tässä nyt muuten olisi voitu pohtia, ei välttämättä olisi perusteltua, joten siksi asian suhteen on hyvä tehdä juuri näin, kun ehdotettiin. Okay, we, we vote. Selvä. Äänestämme tästä kädenosta äänestykselle puolet, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kohta 19 ja tästä eteenpäin kokoonnumme suljetuin ovin. Eli kaikki ne henkilöt, joilla ei ole oikeutta olla suljettuin ovin järjestettävissä kokouksissa, pyytäisin teitä poistumaan salista.